la séance est reprise. nous reprenons nos travaux là où nous les avons laissés hier soir. je voudrais vous indiquer que j'appellerai les. jatkamme työtämme siitä mihin eilen illalla jäimme. aloitamme nyt otsakkeesta 1a ja sen jälkeen nämä erityisvälineet, joita siirretään hallinnolle, kuten eilen sovittiin. Otsake 4, pilottihankkeet ja valmistelevat toimet, muut osiot ja sitten lopetetaan maksuihin. Ja nyt lisää puheenvuoro. Como decía, tengo un... Kiitos puheenjohtaja. On minulla huomioita. Tekninen juttu on tullut aika paljon muutoksia. Lukuja on vähän siirretty. Ja tämä on sitten rivi neljä taulukossa. 09, 03, 03. Sitoumukset, jotka menevät yli komission talousarvioesityksen 6 miljoonaa onkin 10 miljoonaa liitteessä, jossa on kompromissit 0903 Tässä tuetaan yhteen toimivuutta eurooppalaisissa digitaalisissa infrastruktuureissa 0,0303 6 miljoonan sijaan 10 miljoonaa. Ja sitten varmaan voidaan siirtyä suoraan äänestykseen. C'était donc une, une correction. Eli virheen korjauksesta kysymys. Dupré vielä, olkaa hyvä. Uh, oui, monsieur le président. Niin, puheenjohtaja. Eilen ilmoitin, että eilis illan äänestysten osalta meillä ei ollut ongelmia – mutta kenties tänä aamuna pitäisi palata yksi aahan ja äh, kohta neljä. Haluan kiittää julkisesti niistä ponnisteluista, joihin yleisesittelijä tässä on ryhtynyt ja tuoda tietoon, että EPP-ryhmän koordinaattori on nostanut esille tiettyjä seikkoja, jotka aiheuttavat ongelmia. Nämä on kuitenkin nyt saatu ratkaistuksi. Voin ilmoittaa, että yksi a ja neljä osissa Vastalauseet ovat nyt poistuneet ja haluan kiittää niitä, jotka tämän tekivät mahdolliseksi. No, edustaja Dupré, tässä on upeasti alkava päivä. Ja näin ryhdytään äänestämään osakkeesta 1a. Ensimmäinen, ensimmäinen alaosio säilyttää tämä alkuperäinen talousarvioesitys komission ehdotuksessa Yksityiskohdat näette liitteestä taulukosta 1 puolesta vastaan neljä vastaanta hyväksytty. Ja sitten meillä on toinen alakohta, jossa maksut nousevat yli sen, mitä komissio on ehdottanut. Sitten kyseessä on liite taulukko 2. Vastaan ja neljä vastaan. Ja tämä osiokin on hyväksytty. Ja sitten äänestys niistä kohdista, jotka eivät kuulu kompromissiin, 010201 796 puolesta vastaan Ja näin tämä kota on hylätty. 527 yleisesittäjä puoltaa. Puolesta ja vastaan tyhjää hylätty. 619 esittelijä puolesta. Ketkä tukevat? vastaan tyhjää hylätty 020201 no, 4211 puolesta vastaan tyhjää 755 ja 4212 puolesta vastaan. Tämä kohta hylättyy. 4303 0101 1018 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sama kohta. 7592216 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 515 4273 puolesta vastaan tyhjää hylätty. nolla kaksi nolla kaksi nolla kolme nolla kaksi kahdeksan kuusitoista neljä kaksi seitsemän kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nolla kahdeksan nolla kaksi nolla neljä kahdeksanviisikymmentäyhdeksän neljä kolme yksi seitsemän puolesta vastaan tyhjä hylätty. 080301670 puolesta vastaan tyhjää hylätty 524 yleisesti puolesta vastaan hylätty 0800160666 puolesta. Tyhjä, ää, äh, vastaan. Tyhjä, hylätty. Tarkistus 668 yleisesittelijältä puolesta. Vastaan. hylätty. 09040302. 821 ja 4279 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 12.03.01, 357. yleisesti vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sama kohta 1005 puolesta vastaan Tarkistetaan vielä sähköisesti. Vous êtes prêts à voter? Le vote est ouvert. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 17 puolta ääntä, 14 vasta ääntä. 15.02.01.01, 851, Esittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylätty 15.02.01.02. Kaksi tarkistusta 853, 4311. Yleisesittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylätty Sama kohta, tarkistus 825, 4283. E, yleisesittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjää, kaksi tyhjää ääntä. Hylätty 15 03 4280. Yleisesti vastustaa. Kuka tukee? Puolesta siis vastaan tyhjää. Nolla kaksi nolla yksi nolla kuusi nolla yksi neljä tuhatta kolmekymmentä yhdeksän. Yleisesti vastustaa puolesta. Vastaan tyhjää. hyvä 020201, kaksi tarkistusta, 4211, 754. Yleisesti vastustaa puolesta vastaan. Hylätty. Sama kohta. 926 Yleisesittelijä puolta, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 386 esittelee puoltaan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 0202027 4212 esittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sama kohta 360. Esittelee puolesta, puol, puolesta vastaan kolme ja tyhjään ja kolme tyhjääntä myöskin hyväksytty. 0204 0203 659 esittelijä puoltaa puolesta Äänestämme sähköisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. EPPstä on ilmeisesti yksi ääni liikaa. No, tämä on matematiikka. Hylätty. 18 vastaanta, 16 puolta ääntä. 02040301. Ensimmäinen tarkistus 660. Yleisesittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sama kohta. 4134. Yleisesti vastustaa puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 0403 0103, tarkistus 361. Puolesta Äänestetään sähköisesti. Äänestys on alkanut. Scrutin clos. L'amendement est adopté par 17 voix. Hyväksytty 17 puolta ääntä, 14 vastaääntä. 0403-0104, ensimmäinen tarkistus 4043. Yleisesittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sama kohta 387. Yleisesittelijä puoltaa. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sama kohta 4074. Yleisesittelijä vastustaa. vastaan tyhjää hylätty. 04030105 tarkistus 4041 yleisesittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylättyy 04030201 388 puoltaan puolesta äänestää sähköisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Seitsemäntoista seitsemäntoista hylätty. 4073. Yleisesittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 040302 02 364 yleisesti puoltaa puolesta äänestää sähköisesti. Äänestys alkoi. Scrutin est clos. L'amendement est adopté. Hyväksytty. 20 puolta ääntä 14 vasta Äänti 04030203. Tarkistus 4124. Yleisesittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. tyhjää, hylätty. 365 sitten puolta, puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 060201, tarkistus 472 ja 654 Yleisesittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty 080202014054. 4054. Yleisesittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 08020203 661 yleisesittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sama kohta 385. Yleisesti puolta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 080203, tarkistus 368, yleisestä puolta, puolesta vastaan. Hyväksytty. 08020301, tarkistus 815 4273, yleisesittelee vastustaa, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 392 puolesta. Sähköinen äänestys. Äänestys on alkanut. Scrutin clos. Hmm. Hyväksytty 16 vastaan 15. Kaksi tyhjää. Sama kohta 4340. Esittelee puolta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 08020302, tarkistus 816, 4274, yleisesttele vastusta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 08020303, tarkistus 110 ja suurinen, suullinen tarkistus esittelijältä. Puolesta vastaan tyhjään niin ei ole suullisesti tarkistettuna on hyväksytty 0802 0306 369 Esittelee puolta, puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sama kohta kuin 4399. Yleisesti puolta vastaan. Ei tyhjään ja 080204 818 ja 4276 yleisesti puolesta äänestään sähköisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 08030102, tarkistus 670. Yleisesittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjää. Kaksi tyhjää ääntä hylätty. 090302 1429 sitten vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 090303 264 yleistä puolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 0904 4055 Äh, kuka puolta vastaan tyhjä hylätty. 1.03.01.669 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 14.03.01.4046 Esittelijä vastustaa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 14.04.01. 4131. Esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 15.02.01.01, ensimmäinen tarkistus 851.4306. Esittelijä puoltaa puolesta. Äänestän sähköisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 16 vasta 15 hylätty. 4338 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 15.02.01.02. 853 4311 Esi- esittelijä puolta, puolesta äänestän sähköisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 18 vasta 15. 15.02.03. 266 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. kuusi puolesta. Anteeksi, juurihan se tehtiin. Jos ei se häiritse, niin tarkistetaan siis. 266 puolesta vastaan hyväksytty. 24.0201, 4129. Esittelijä vastustaa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 32.04.03.01. 111 ja siinä suullinen tarkistus lisänä. Se, mikä juuri hyväksyttiin, samankaltainen siis ja yleisesti puolta, puolesta vastaan. Ei tyhjään ja hyväksytty. Eh bien, nous en avons terminé avec la rubrique. Näin olemme päättäneet 1a-otsakkeen. Nous allons passer aux instruments spéciaux. Sur les instruments spéciaux, nous avons des votes euh, séparés. D'abord, à la ligne 0404. 040401 tarkistus 7983. Esittelijä vastustaa puolesta. Dupré, haluaisitteko käyttää puheenvuoron? Vous en Euh, oui, monsieur le président. Niin, puheenjohtaja. Tunnustan, että olen hieman yllättynyt huomattavasta lisäyksestä, joka tässä on lisätty tähän budjettikohtaan. Minä en nyt ole, minulla ei ole tätä silmiäni edessä, mutta komission ehdotuksessa oli 25 miljoonaa. Ja jos tässä noustaan 150 miljoonaa, niin olen yllättynyt tästä huomattavasta korotuksesta. Henkilökohtaisesti katsoisin, että tämä on liiallista verrattuna siihen käyttöasteeseen edellisenä vuosina, mikä on vallinnut. Eli tämä tarkistus on naisten asianvaliokunta ja siinä on pienempi korotus. Yllätyin kyllä tästä, kun otetaan huomioon, mitä on tapahtunut ja katsotaan, miten komissio toimii. Madame le rapporteur général. Yleisesittelijä. Non, d'abord la commission. Oh, pardon, toi, pardon, Je, toi, je connais le tien. Niin, kyllä minä tunnen kantasi, kyllä. Komission. Komission kanta, kuka käyttää puheenvuoron komissiosta? Merci, monsieur le président. Les, les estim... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Komission arviot ovat ne, jotka löytyvät vuoden 2015 talousarvioesityksestä ja kuten muistutettiin eilen, niin tämä arvio on varovainen ja komissio pitäytyy näissä arvioinneissaan. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tämä kanta, vahvistaako se Dupré teidän näkemyksenne? Dit c'est juste, monsieur le président, mais... Niin, komissiohan totesi, että tämä pitää paikkansa, mutta olin yllättynyt siitä, että tämä kokonaiskorotus on näin suuri jos tehtäisiin järkevämpi ehdotus, niin olisi parempi, että äänestettäisiin naisten oikeuksien valiokunnan ehdotuksesta. Sehän on noin 50 miljoonaa. Eli tässä kyllä määrärahat korottuisivat aika lailla. 25 ei pelkästään 50, vaan ihan kerrotaan kuudella. Toivon, että tämä voisi olla poliittinen viesti, mutta kyllä tämä nyt on aika lailla iso. Yllättävähän se on. Maailmanlaajuistumisella on dramaattisia vaikutuksia, paljon isompia kuin mitä tähän mennessä olemme tienneet. Euh, Madame Nariada, vous avez la parole. Euh, Halusin sanoa myös, että todellakin odotamme, että palautamme se, mikä siellä oli aiemmin, että voidaan varmistaa, että työntekijät, ei tarvitse odottaa 18 kuukautta Eli jos vain pyydetään se, mikä siellä oli aiemmin, niin se silloin ole mikään lisäys. Bon, je vous rappelle que sommes ici. No hyvä, mehän olimme täällä äänestämässä, näin muistutuksena vain, ja keskustelu on päättynyt. Ja näin ollen otamme kantaa tarkistuksiin, josta nyt teitä äänestytään. 040401. Esittelijä vastustaa puolesta vastaan. Tyhjää. Ei tyhjää ääniä. Hylätty. Sitten 4258, se on identtinen, eli ei ole tarpeen ottaa tähän kantaa. 7401. Esittelijä puoltaa, puolesta äänet. Vastaan. tyhjää, kolme tyhjää, neljä tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi 0. esittelijä. Aha, se raukeaa, koska Bidenin hyväksyttiin. 13.06.01, 8479 esittelijä vastustaa puolesta. Vasta-äänet. Tyhjää. Ei tyhjiä. Hylätty. 4002, 42, 7402. Esittelijä puoltaa. Eli nämä olivat myötääänet, sitten vastaäänet. Ei, tyhjiä, hyväksytty. Seuraavat raukeavat. Sitten selvitysosaan 040401 6210. Esittelijä on puolesta. Puolesta äänet. Kiitos. Vastaan. Ei tyhjiä. Hyväksytty. Näin olemme saaneet käsitellyksi tämän osan erityisvälineet. Sitten siirrot pääluokasta toiseen. Eilenhän me päätimme, että lykkäämme tätä äänestystä, eli nyt otamme kantaa. Haluaako esittelijä käyttää puheenvuoron? Kiitos puheenjohtaja. Minä olen velkaa vielä vastauksen eilisestä kollegoille, koska on ollut varovaisia ilmauksia, mutta ilmeisesti on ollut täysi sopu ja sen mukaan kulut, jotka ovat, jotka ovat muuttuneet kattoja liikennekustannuksiin, rakennuksen turvallisuus ja IT. Nämä tulevat ulkosuudenhallinnolle ja sitten ne, jotka koskevat henkilöstöä ja niin edelleen, ne jäävät komissiolle ja ohjelmavastuu myös. Ongelma on, että jos tekee matkan, niin sitten täytyy komissiolta edustustolta hakea sitä rahaa. Se on vähän monimutkaista. Tässä siirretään vastuu paikan päälle koska paikan päällä hallinto, IT, kaikki koskee sitä paikan päällä olevia asioita ja siinä mielessä siinä on järkeä. Yksinkertaistetaan ja 15 kohdasta niin siirretään kohtaan kolme. Neuvostosta sanotaan, että periaatteessa ei ole tarkoitusta leikata, mutta jos jotain sitten menisi suunnitelmiamme vastaan, ja jos neuvosto sittenkin yrittäisi leikata, jonkun tulevan kokouksen jälkeen neuvostossa, niin ehdottaisin, että parlamentin budjetin, budjetissa otetaan sitten vastaäänestys, mutta normaalissa tilanteessa nyt kaikki kysymykset on selvitetty, eikä neuvosto halua mitään leikata vaan hallintokulut vaan otetaan yhteen, yksinkertaistetaan ja niin, että ne voidaan hoitaa hyvin ja että ne ovat läpinäkyviä. Ohjelmissa ei sinänsä muutu mikään komission johtajuuden osalta ohjelmissa ja henkilöstön osalta ei muuta mitään. Ja, donc, euh, on maintient l'avis défavorable du rapport. Niin kuin esittelijä on siis vastaan äänestämme puolesta äänet tämän siirron osalta. Esittelijä vastustaa siis. A, puoltaa siis. Puolesta äänet. Ketkä tukevat tarkistusta? Vastaan ei vasta ääniä, eikä tyhjäkään. Näin on päätetty. Sitten siirrymme osakkeeseen neljä. Sur la rubrique 4, nous avons d'abord euh, un vote sur un Otsakeessa neljä meillä on tarkistuksia. Tarkoitus on palauttaa määrärahat sille tasolle, jolle komissio oli talousarvioesityksessä ne asettanut. Ja tämä löytyy sitten taulukosta seitsemän. Anteeksi, anteeksi. Ce sont des, des, des montants en dessous de la... Nämä ovat alle sen tason kuin mitä komissio ehdotti. Esittelijä puoltaa puolesta äänet. Vastaan. Onko vastaan ja tyhjä? Ei tyhjää, hyväksytty. Ja toinen alakokonaisuus tarkoitus on palauttaa määrärahat komission ehdottomalle tasolle – Taulukko kahdeksan liitteessä. Puolesta äänet vastaan. Viisi vasta ääntä. Hyväksytty. Sitten kolmas kokonaisuus. Tarkoitus on nostaa määrärahoja komission ehdotuksesta liite, eh, tai taulukko 9 liitteessä Esittelijä puolesta. Puolesta äänet. Vastaan. Ei tyhjiä. Hyväksytty. Nyt. Sur des amendements euh, äänestämme tarkistuksista, joita ei ole vielä kompromisseilla katettu. Meillä on neljä tässä. 010302, 19.03.01.04 kohtiin, ja nämä voitaisiin äänestää yhdessä. 797, tässä kai ei ole mitään estettä, etteikö voitaisiin näistä yhdessä äänestää, jos tuette näitä. Esittelijähän vastustaa puolesta äänet. Kiitos. Vastaan. Tyhjää. Nämä neljä on hylätty. Sitten 1903015877 esittelijä vastustaa. Puolesta äänet. vastaan. Tyhjää, ei tyhjää, hylätty. 21030104, 8016 ja 4290. Esittelijä vastustaa. Puolesta äänet. vastaan. Tyhjää. Ei tyhjää. Hylätty. 210701. Tarkistus 540. Esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 230202. Tarkistus 7973 ja 4248. Esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei tyhjää. Hylätty. Sitten selvitysosa. Näyttää siltä, että selvitysosa voidaan ottaa yhtenä kokonaisuutena äänestykseen. Teillä on taulukossa siellä kohdat, joihin tämä liittyy. Neljä kolme kolme kahteen, neljä kolme kolme yksi ja niin edelleen ja niin edelleen. En lähde luettelemaan kaikkia näitä numeroita, ne löytyvät sieltä taulukosta. Äänestämme puolesta. Vastaan. Kaksi vastaääntä. Hyväksytty. Ja sitten selvitysosasta erikseen. 0501403 4137 esittelijä vastustaa puolesta. Ei kukaan. Vastaan. Ei tyhjää. Hylätty. 13.05.6001, 170 esittelijä puoltaa. Puolesta äänet. Vastaan. Eikä ole tyhjäkään hyväksytty. 19.02.02.374. Esittelijä puoltaa. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 19.03.01.04. Tarkistus 773. Puolesta Esittelijä vastustaa. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Ei tyhjää. Hylätty. 1903015, tarkistus 877, esittelijä vastustaa, puolesta äänet Olette puolesta. No niin, vastaajat. Tyhjää ei näkyisi olevan. Hylätty. 19.03.01.06 tarkistus 176. Esitteli vastustaa. Puolesta. Äänestämme tästä koneella. Äänestys alkaa. Scrutin est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänin 20, 11. Kolme tyhjää ääntä. 19.03.01.07. Tarkistus 157. koska juuri hyväksyimme toisen. Tästä voidaan äänestää esittelijä puoltaa puolesta äänet vastaan. Ei näyttäisi olevan tyhjä. Kaksi tyhjää, kolme tyhjää. Hyväksytty. 20.0201. Tarkistus 3024. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjä, ei tyhjä. Hyväksytty. Nyt siirrymme selvitysosaan. Erilliset äänestykset. Jatkamme näitä. 210201. Tarkistus 345. Esittelijä vastustaa. Puolesta. Ovatko? No niin, äänestämme koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 18, 16. 210204, tarkitus 333. Esittelijä vastustaa puolesta vastaan. tyhjä Hylätty. Sama kohta. 173 esittelijä puoltaa. Puolesta äänet. Vastaan. Yksi vastaääni. Tyhjä. Ei. Hyväksytty. 2102071, tarkistus 307. Esittelijä vastustaa. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. No, no. Rejeté le 307. Hylätty 307. 210208, tarkistus 648 ja 377 esittelijä puoltaa. Puolesta äänet vastaan. Kolme vasta ääntä, ei tyhjiä, hyväksytty. 21020801, tarkistus 378, esittelijä puoltaa puolesta. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Le scrutin est clos. L'amendement est adopté hyväksytty äänin 16.14. Kolme tyhjää. 2102514 4048 esittelijä vastustaa. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Tyhjä ei ole. Hylätty. 21030203. Tarkistus 180 ja 634. Esittelijä vastustaa. Puolesta Vastaan. Merci. Abstention, il n'y en a pas. L'amendement est repoussé. Hylätty. 175. Esittelijä puoltaa puolestaan, äänet. Tyhjä, äh, vastaan. Kolme vastaääntä. Tyhjä. Ei. Yksi tyhjä ääni. Hyväksytty. Jatkamme. 210401, tarkistus 174, esittelijä puoltaa, puolesta äänet vastaan. Ei ole vastaan eikä tyhjiä, hyväksytty. Sama kohta, tarkistus 614 ja 379, esittelijä puoltaa, puolesta vastaan kolme vastaääntä, tyhjiä, kaksi. Hyväksytty. 210802, 323. Esittelijä puoltaa, puolesta äänet vastaan. Neljä vastaääntä, hyväksytty. 22020301, 4062. Esittelijä vastustaa, puolesta Vastaan. Tyhjää. Yksi tyhjä, kaksi tyhjää. Hylätty. Okei. Okay. Selvä. No hyvä. Äänestys alkaa. Scrutin clos. Äänestys päättyy. Hylätty äänin 15-15. 220301, 4010, esittelijä puolustaa, puolesta äänet. Vastaan. Kaksi vastaääntä. Tyhjää. Ei tyhjää. Hyväksytty. Sama kohta. 172 ja 4186, 728. Ja tässä suullinen tarkistus, joka lisää and increase by 300,000 euros. Ah. Il s'agit de faire disparaître cette mention. Itse asiassa tämä poistetaan. No niin. Tämä Ilmaus poistetaan. Esittelijä puoltaa. Vastaan. Ei tyhjiä. Hyväksytty. 2301061 4047. Esittelijä vastustaa. Puolesta. Olettaisin, että aika moni äänestää vastaan. Vastaanet. Kiitos. Vasta, ei vaan tyhjät äänet nyt. Ei tyhjiä. Hylätty. No niin. Tämä otsake neljä on nyt hoidettu. Sitten pilottihankkeet ja valmistelevat toimet. Yleisesittelijä huomioita tästä. No, Eikö? Gracias. Eh, bueno, la única... Kiitos. Ainoa huomio, jonka esittäisin. että kun on tehty taulukko pilottihankkeesta ja valmistelevista toimista, niin ne haluttiin saada tasapaino aikaan kategorioiden välillä. erityisvaliokunnat No se on ehkä se vaikein tehtävä, mikä budjetissa tulee. Mutta tämän kanssa voidaan olla suhteellisen tyytyväisiä ja pahoittelen kovasti, että ne olet pystynyt ottamaan mukaan enempää pilottihankkeita ja valmistelevia toimia, joita jäsenet ovat esittäneet. Ne ovat kaikki kovin arvokkaita ja olisivat ansainneet olla siellä. mutta tiettyjä enimmäismääriä täytyy noudattaa. Eli lisää luetteloon ei voida valitettavasti laittaa. Bien, c'est donc un vote euh, global. Niin äänestämme siis kokonaisuutena. Ja tässä tämä kompromissi. Perdón, me faltaba hacer una especificación. Niin, anteeksi, täytyy täsmentää jotain. Jos ajatellaan näitä äänestyksiä koskevat siirtoja EESlle, niin vähän yli 500 000 on pystytty ottamaan otsakkeessa 1A, eli kategoriasta kolme voidaan siirtää 1A-han. Sosiaaliturvan vaje tai sosiaaliturvavajehanke voidaan siirtää. Näyttää olevan järkevämpää pitää se yksi a koska on rajoituksia sille laitettiin se kolmoseen, koska siinä oli vähän liikkumavaraa, mutta kun 500 000 on yksi aassa, niin siirretään se takaisin yksi aahan, jossa se oikeastaan olla järkevämpi. Olisi ollut alun perikin. Donc, euh, No hyvä. Tämä muutos, siis kompromissi vielä. De Pré, olkaa hyvä. Ah, pardonnez Niin, anteeksi, hyvä puheenjohtaja. Minä en nyt oikein ymmärtänyt. Voisiko yleisesti vielä toistaa tämän ehdotuksen? Minä tässä kiinnitin huomioon aivan muuhun. Aivan niin, mehän äänestimme äsken siirrosta otsakkeeseen neljä, ulkosuhde, hallinto, ja meillä on nyt käytössä sitten, eli nyt tässä on vain siirretty logisempaan paikkaan näitä pilottihankkeita. C'est clair pour chacun Tämä on nyt meille selvää. Otamme kantaa yhdessä äänestyksessä tähän asiaan. Äänestämme puolesta äänet niin, että tämä kompromissi hyväksytään vastaan. Kaksi vasta- äh, kuusi vastaääntä hyväksytty. Eh bien, nous allons pouvoir passer aux autres sections. Nyt muut otsakkeet. Mayer, vieläkö on viime hetken äh, sel- selvennyksiä? Äh, Ihan lyhyesti. Eiliseen verrattuna ei ole mikään oikeastaan muuttunut. Mutta vähän valaisen sitä, että selkeän kun neuvoston äh, budjetissa – Sinne täytyy tehdä kolme äänestystä. EFTD kohdassa Siis nämä ovat äänestyslistassa, missä lukee batch, niin pitäisi olla EFDD. Niin ne eivät ole mitään budget. Um ehdotuksia. Meillä ei ole mitään, siis me emme ole tehneet tarkistuksia ylläpidosta, vaan byroon lisäkirjelmään tässä otamme kantaa ja mitä myös olemme koordinaattoreiden kanssa puhuneet ja muuten ei muutoksia. Merci, madame le rapporteur. Donc nous allons... Kiitos esittelijä. Äänestämme. Ensimmäinen äänestys on sellainen, että palautamme budjettimäärärahat sellaisena kuin komissio niitä talousarvioesityksessä esitti näillä muutamilla täsmennyksillä puolesta äänet vastaan. Kuusi vastaääntä. Puolesta. Nyt suullinen tarkistus esittelijältä. 403 kohtaan ja 101 kohtaan. 403, jotta sinne voitaisiin kirjata 3 miljoonaa ja sitten taas 101 tämä vähennettäisiin, päästään tasapainoon plussien ja miinusten suhteen puolesta. Vastaan. tyhjä Ei tyhjä Tarkistamme tämän. Koneäänestys. Äänestys alkaa.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 parlamentin johdon esittämä korjaava kirje. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Ah. Näin tämä tarkistus on hyväksytty. Ja sitten siirrytään erillisäänestyksiin. Tuhat, kohta tuhat, tarkistus 8019, 4293. Esitteli vastustaa puolesta vastaan. Tyhjää hylättyä. 1006. 804294. Esittelee vastustaa puolesta. Vastaan. Hylätty. 1200. 8021 4295. Puolesta. Vastaan. Hylätty. 1402, 8022, 4296. puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2105, 8392. Puolesta vastaan tyhjää hylätty 400 seuraavana puolesta vastaan tyhjää Ei tyhjiä ääniä. Kohta 408 393 puolesta vastaan. Ja siitä me jo äänestimme. Se on hylätty. Ja näin Näin siirrytään sitten neuvoston osa kaksi. kaksituhatta kaksisataa ja kaksituhatta sata Näistä voidaan äänestää yhdessä. Esittele vastustaa puolesta vastaan. Ei tyhjiä ääniä. Hylätty. Ja näin sitten osa neljä tuomioistuin Ensinnäkin kompromissi 1. 12 lisävirkaa. Esittelijä puoltaa luonnollisesti puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Näin voidaan sitten varmistaa sisämarkkinoiden hyvä toiminta ja tukea kasvua ja työllisyyttä. Näin kompromissi B. Yhdeksän tuomaria tuomioistuimeen. Esittelijä puolta puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten selvitysosa 1406 2203 esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Onko tyhjää Niin hyväksytty? Ja näin siirrytään kuudenteen osioon. Yhteistyösopimus parlamentin ja Euroopan sosiaalikomitean välillä kompromissi esittelijä puoltaa puolesta vastaan Hyväksytty. Ja näin sitten osio palukka 7. Ensinnäkin kompromissi. Esittelijä puoltaa. Puolesta vastaan. Kahdeksan ilmeisesti. Hyväksytty. Mistä sitten päästään erillisäänestyksiin ensinnäkin 1004, tarkistus 7600, esittelijä puolta puolesta. Vas, Äänestetään sähköisesti tästä. Äänestys on alkanut. Scrutin clos. Le vote est actif à 22 voix. Äänestys on hyväksytty 22 vastaan 12. 2503. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Äänestä sähköisesti. Äänestys on päättynyt. 23 vastaan 12. S7S1. 4036. 40... Niin hetkinen, esittelijä vastustaa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja näin sitten ulkosuudenhallinto, pääluokka 10, kolme tarkistusta, 3001, 3003, 3004. Ja tarkistukset 2809, 2810 ja 2811. Näistä voidaan äänestää yhdessä puolesta. Esittelijäkin puoltaa vastaan tyhjää. Näin, näin äh, hyväksytty. Ja näin päätimme muut pääluokat. Nous allons passer au paiement. Ja nyt siirrytään maksuihin. Sur les paiements. D'abord, nous avons... Maksusta. Ensinnäkin meillä on äh, yhdessä äänestettävät kohdat. Ensimmäinen osio. Säilytetään Säilytän talousarvioesityksen taso. Esittelijä puoltaa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Dupré, haluaisitteko käyttää puheenvuoron? Äh, niin, puheenjohtaja. Ennen kuin äänestämme tästä blogista kaksi ja kolme, olette huomanneet, että tässä ykkösblogissa ei ole meidän puolellamme ongelmia, mutta kakkosesta äänestetään ja haluan täsmentää, että tässä maksusitoumukset eivät olleet sillä tasolla kuin mitä me hyväksyimme, mutta solidaarisuuden nimessä me äänestimme valiokunnan enemmistön mukaisesti. Meillä on oltava yhteinen rintama neuvostoa vastassa. Sitten blokin kaksi osalta muistuttaisin, että minä esitin vastalauseita tässä vaiheessa sen suhteen, että käytettäisiin koko hätävaraus Pyydän ryhmääni äänestämään tämän blogin kolme puolesta, mutta en voi taata sitä, miten koko ryhmä sitten äh, suhtautuu tähän suositukseen. Tämä ei ollut minusta järkevä tavoite, mutta lojalisti totta kai valiokunnan kompromissia puolustan. En voi kuitenkaan taata, miten ryhmä käyttäytyy. Kiitoksia. Niin, jokainen sitten äänestää tahtonsa mukaan, kun äänestetään. Meillä on kuitenkin tärkeä kohta tässä kyseessä ja meidän täytyy seuraavien päivien aikana pyrkiä komission neuvoston kanssa löytämään ratkaisuja. Ei välttämättä näitä, mutta ratkaisut täytyy löytää. Ja teidän tuellanne sitoudun täysin tähän taisteluun. Eli äänestimme osasta yksi, sitten tämä toinen osio esittelee puoltaa puolesta vastaan. Hyväksytty. Ja kolmas osio. Ja tässä on huomattava korotus siis kyseessä verrattuna komission tarjoukseen. Esitteli puolta, puolesta vastaan. Näin, nämä kolme osiota on hyväksytty. Tämä on neuvottelun lähtökohta. Sitten yksittäiset kohdat 040260. ja niihin liittyvät tarkistukset puolesta vastaan. Tyhjää. 040261. Ja esittelijä puolta puolesta tyhjiä ääniä, ei ole tyhjiä ääniä, hylätty. Ja sitten kohtaan 040262 myöskin tarkistus. Esitteli vastusta puolesta vastaan hylätty. Eh bien, nous en avons terminé. Ja näin olemme tämän käyneet läpi. Huomisilta asti meille oli tänne laitettu kokousaikaa, mutta täällä koordinaattorit ja muut valmistivat niin loistavasti näitä äänestyksiä, että haluaisin erityisesti kiittää sihteeristöämme ja sihteeristön päällikköä Monika Strassoria, jotka ovat tehneet aivan uskomattoman hienoa työtä. Tämä osoittaa aivan uutta alkua meidän valiokunnallemme. Presidente, prometo ser breve para que... Niin, kiitos puheenjohtaja. Lupaan puhua lyhyesti. Niin, että voimme sitten sulatella tätä äänestystä. Ennen kaikkea onnittelut valiokunnalle Mielestäni nyt meillä on hyvin avoin neuvottelukanta neuvostoon nähden. Nyt alkupäällemme on enemmän vastuuta kuin neuvottelussa, koska nyt alkavat todelliset neuvottelut. Prioriteettimme otetaan huomioon ja olen kovasti kiitollinen koordinaattoreille, varjoesittelijöille, oli kauheasti tarkistuksia, se oli monimutkaista ja äh, oli vaikea toimia niin, että kaikki olisivat tyytyväisiä, mutta paljon tässä on annettu ja otettu koordinaattorinkin kesken. No sanoitte tämän jo, puheenjohtaja. Erityiskiitos sihteeristölle. Kovin monimutkaista hanskata nämä kaikki tarkistukset ja Mutta tämä esity on kyllä todellakin helpottanut elämäämme. Kovasti kiitoksia ja näen, että Olga ja Monika ovat siellä myös. Kiitos myös teille. Teidän ansiostanne tämä oli mahdollista ja toivottavasti tämä on kokonaisuudessaan positiivista EU ja sehän on lopullinen tavoitteemme. Joten kovasti kiitos. Eh bien, ces votes, euh, qui sont le fruit d'un travail considérable. No niin, nämä äänestykset siis, joita parissa olemme tehneet kovasti työtä ja josta, tästä tehdystä työstä haluan erityisesti kiittää yleisesittelijää, eri koordinaattoreita, esittelijöitä, jokaista valiokunnan jäsentä ja sihteeristöä tietysti, joka on tehnyt aivan uskomatonta työtä. Ja haluan ilmaista kiitollisuuteni ja ihailuni sillä. Tämä on mahdollistanut nyt sen, että voimme asettaa riman todella korkealle neuvotteluissa. Nyt sitten katsotaan, millä tavalla neuvosto ja komissio ovat mukana joka tapauksessa säätelemässä tätä maksuongelmaa, sillä tilanne on aivan sietämätön. Ja tämä Euroopasta todella säälit alueista. Ja paikallista yhteisöistä, jotka eivät saa niitä varoja, joita niiden pitäisi saada käyttöönsä. Humanitaariset resurssit, koulutus- ja tutkimuskeskukset ja yritykset, jotka veisivät kasvua eteenpäin. Tällaiset viiveet ovat sellaiset, joita emme voi lainkaan hyväksyä ja siitä syystä meidän täytyy löytää niihin ratkaisuja. Jää nähtäväksi sitten, mitä äänestyksiä voitetaan ja ne osoittavat selkeästi tämän ongelman suuruusluokan ja sen tarpeen, jolla niihin pitää vastata. Jonkun verran liikkumavaraa tietysti pitää olla, sillä komissio ei voi pelkästään puhua siitä, että 300 miljardia on tulossa 2016, 2017, ehkä sen jälkeenkin. Nythän meidän täytyy toimia. Ja nyt meidän täytyy sammuttaa ne tulipalot, jotka ovat syttyneet. Nyt on kiireellistä toimia. Eli toivottavasti nyt löydämme sitten neuvoston kanssa kompromissin. En suinkaan epäile, etteikö olisi sitten lähestymistä luvassa, mutta meidän täytyy löytää tietysti siihen tarvittavat keinot. Ja näin yksityiskohdissa tietysti ongelmat piilevät. Toivon teille sitä, että voitte hyvin käyttää tämän ajan hyväksenne, joka nyt jäi yli, eli kokous on piti jatkua vielä tänään ja huomenna iltapäivään asti. Voitte valmistella, voitte näin valmistella kuulemista, joka on tarkoitus pitää toinen kymmenettä kello 13.30. Kiitoksia valtavasti. Onko muita kysymyksiä? Ei. Näin. Kokous on päättynyt. Kiitoksia osallistumisestanne